että, että koko EU noudattaisi tätä edes 0,7 prosenttia. Esittelijänä minä otin esiin muutamia asioita, joita haluaisin ulkoasioissa enemmän painotettavan. Nimittäin se, että meillä olisi tasapainoinen ja vastuullinen budjetti. Meidän on tehtävä enemmän yhteistyötä ihmisoikeuksien eteen sekä puuttua demokratian kutistumiseen ja meidän täytyy panostaa myös enemmän naisten oikeuksiin sekä lisääntymisterveyteen ja oikeuteen talouteen. Meidän on keskityttävä enemmän ilmastoon. Se on meidän aikamme tärkein kysymys. Ja me emme voi nyt lopettaa tai heikentää humanitaarisena toimijana, kun kriisit ajavat ihmisiä yhä enemmän pakoon. Ja nyt oikeastaan on enää kymmenen vuotta jäljellä siihen, että meidän täytyy saavuttaa YK tavoitteita. Joten se, mitä me nyt kaudellamme te- teemme, voi olla ratkaisevaa. Kiitos. Kiitokset ja sitten kollega Howard. Kiitos puhemies. Kaksi 2020 budjetin prioriteeteista tällä puolella taloa ovat ilmasto ja Euroopan nuorten tulevaisuus. Uskon vakaasti, että ei poliitikkojen, vaan insinöörien ja tieteilijöiden mahdollisuus on vähähiiliseen talouteen päästä. Ja jotta tämä nyt onnistuisi, niin heille täytyy antaa sellaiset välineet, että tämän he voivat tehdä. Investoinnit, tutkimus tutkimukseen ja innovointiin ovat sellaisia välineitä, ja niitä pitäisi nyt terottaa tämän budjetin kautta. Kun ö, nyt talouden muutokset ovat nuoriin vaikuttaneet, niin on hullutta lähteä tällaisia nuorisotyöllisyysohjelmia leikkaamaan. Tämä on aiheuttanut suuria ongelmia jo. Neuvoston lähestymistapa kuitenkin on vain täysin epäjohdonmukainen. Tässä selkeästi lähdetään äh, näitä leikkauksia tekemään kautta linjana. Tämä on täysin se on omien prioriteettien vastaista ja tämä äh, suuri ongelma nimenomaan on siinä, että suurin haasteisiin ei pystytä vastaamaan ja äh, siinähän mitään rajoja maailmassa itse asiassa ei tunneta. Kiitokset hyvä kollega. Ja nyt sitten siirrymme keskusteluun ilman puhuja luetteloa ja täällä on kaksi henkilöä, jotka ovat sitä pyytäneet, joten molemmat saavat puheenvuoron. Ensin kollega Mavrides. Kiitoksia rouva puhemies. Tänä aamuna Euroopan ihmisoikeustuomio istuimessa Euroopan ihmisoikeus edustaja esitti ähm, tosiasioita Turkin tapahtumista, toi esiin tuomioistuimen oikeuslaitoksen vääristymät. Me olemme puhuneet ulkoisesta asian puuttumisesta äh, ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusedustaja hänen lausuntonsa on samalla linjoilla eräiden jäsenmaiden kanssa, mitä tulee uskon vapauteen. Esimerkiksi Bulgariassa tai Kyproksen miehitetyllä alueella. Me pumppaamme miljoonia Euroopan unionin talousarviosta näille alueille, ja olen aivan varma siitä, että jos Euroopan unionin kansalaiset voisivat äh, antaa äh, mielipiteensä näistä asioista, he sanoisivat äh, tiukasti ei. Kiitos. Sitten seuraavaksi kollega Tomacic. gospođo predsjednice u predrecesijsko vrijeme važno je biti jako oprezan s javnom potrošnjom. Täysistunnossa on hyvin, tai, tai ylipäätään parlamentissa on tärkeää huolehtia siitä, että huolehdimme kansalaisten veromaksalaisten rahoista ja huolehdimme myös siitä, että varaudumme tuleviin asioihin. Se, että 21 prosenttia budjetista on korvamerkitty käytetty ilmaston vastaiseen taisteluun osoittaa, että me emme ole oppineet mitään edellisistä kriiseistä, joka tuhosi Euroopan ja syöksi Euroopan jakautuneeksi. Meidän täytyy huolehtia meidän planeetastamme, se on toki totta, mutta meidän täytyy tehdä se kumppanuudessa yksityisen sektori, sektorin kanssa ja luoda positiivista yhteistyötä sen sijaan, että meillä on kalliita julkisen sektorin projekteja, joiden lopputulokset ovat epävarmoja. Kiitos. Meillä on vielä aikaa, joten täällä oli vielä yksi puheenvuoropyyntö. Edustaja Hätön, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Tällä mantereella on paljon kiitollisuutta Yhdysvaltoja kohtaan ja NATOa kohtaan erityisesti. Ja olen kuullut paljon 20 budjettiviittauksia ja 50, 21, 27 vuosille myöskin. Ja 25 miljardia on tarkoitus nyt käyttää Euroopan unionin rajavalvontaa Tämä on aika erikoista aikana, jolloin Euroopan unionin kaikki maat, Iso-Britannia lukuun ottamatta ja Kreikkaa ja ehkäpä paria muuta lukuun ottamatta, eivät ole päässeet edes Naton budjettisitoumusten tasolle. Jotakin on nyt tehtävä täällä toimielimessä, jotta voidaan taata se, että me pidämme kiinni näistä NATO-osuuksistamme ja että tällä tavalla voimme taistella sellaisia toimia tai tahoja vastaan, Äh, ja tämä on sellainen asia, joka meidän pitäisi tehdä joka tapauksessa. Damit kommen wir zu Herrn Minister. Näin pääsemme puheenvuoron päätökseen. Ja seuraavaksi valtiosihteeri Tiilikainen, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen. Rouva puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herjat. Haluaisin kiittää tästä mielenkiintoisesta ja hedelmällisestä mielipiteen vaihdosta. Olen ottanut äh, monta sivua muistiinpanoja ylös. Tämä keskustelu on osoittanut, että meillä on mielipideeroja tietyissä asioissa, mutta suurin osa meistä jakaa yhteisen tavoitteen luoda vahva talousarvio vuodelle 2020. Odotan nyt Euroopan parlamentin kantaa talousarvion 2020. Se on pohja sen kannan muodostamiselle, josta me neuvottelemme, jotta pääsisimme lopulta sopuun marraskuussa. Tiedän, että me voimme luottaa komissioon. Komissio tulee toimimaan ähm, riippumattomana välittäjänä, saattamaan kantamme lähemmäs toisiaan ja pyrimme tasapainoiseen lopputulokseen. Kaiken kaikkiaan Euroopan unioni tarvitsee sellaisen talousarvion, joka vastaa sen kansalaisten tarpeita. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ennakoida tarvittavia kuluja. Samaan aikaan meidän täytyy ottaa huomioon se, että taakan, joka koituu veronmaksajille, pitäisi olla mahdollisimman pieni. Minä olen aivan varma, että Euroopan parlamentti ja komissio ja me neuvostossa onnistumme pääsemään yksimielisyyteen aikataulun mukaisesti. Paljon kiitoksia huomiostanne ja näistä kommenteista. Herzlichen Dank, Herr Minister Kiitokset äh, ministeri Tiilikainen ja näin keskustelu on päättynyt ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, joka on neuvoston kanta äh, neuvoston ja komission julkilausumatta äh, Euroopan muistiperinnön merkityksestä Euroopan tulevaisuudelle. Ja neuvosto saa aloittaa ministeri Tuppurainen. Tervetuloa, hyvä ministeri. Teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Vielen Kiitos äh, puhemies, arvon jäsenet. Tämänpäiväisen keskustelun aihe on nimenomaan se, miten me voimme ottaa oppia historiasta. Autoritääriset ja totalitääriset hallinnot äh, Euroopassa viime vuosituhannella ovat äh, musta synkkä luku meidän historiassamme. Muistiperintö ei ole ainoastaan muistamista, vaan sitä, että pidetään muisto elossa, joten me emme voi unohtaa niitä kauheuksia, mitä tapahtui menneisyydessä. Jos me haluamme ymmärtää nykyisyyttä ja luoda parempaa tulevaisuutta. Silloin menneisyyden ymmärtäminen on tärkeää. George Santanaja, saksalainen, espanjalainen filosofi sanoi, ne jotka eivät muista ovat tuomittuja. Euroopan unioni perustuu yhteisille arvoille. Se, että kunnioitamme ihmisten äh, vapautta, äh, ihmisarvoa, tasa-arvoa, äh, ihmisoikeuksia. Nämä arvot ovat demokraattisten yhteiskuntien nurkkakivi ja koko Euroopan projektin perusta. Meidän yhteinen arvokantamme on mahdollistanut pisimmän rauhanajan jakson Euroopassa – ja onneksi nuoremmat sukupolvet eivät ole kärsineet totalitääristen hallintojen alla, mutta nyt on kuitenkin riski, että nämä yhteiset arvot ovat itsestäänselvyys. Kuten te tiedätte, meidän täytyy vahvistaa ja huolehtia meidän yhteisistä arvoistamme ja oikeusvaltioperiaatteesta on meidän puheenjohtajakautemme prioriteetti. Meidän on kunnioitettava demokratiaa, perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta. Sillä on vahva symbolinen arvo. Se on myös hyvin tärkeää että meidän yhteiskuntamme toimivuudelle ja yhteisille toimillemme. Nämä yhteiset arvot kuuluvat meille kaikille ja tukevat meitä kaikkia. Minusta meidän pitäisi paremmin yrittää saada mukaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta mukaan luomaan arvoyhteiskunta kaikille. Ajattelen tässä puutarhaa, kauniita kukkia ja puita, kauniisti leikattuja hyvinvoivia puita. Robert Geigen, amerikkalainen historiaitsija, kirjoitti, että järjestäytynyt yhteiskunta, joka perustuu oikeusvaltion periaatteelle, on kuin puutarha. Ja luonnonvara on sitten se viidakko. Ja ihan kuten puutarha, myös oikeusvaltioperiaate vaatii jatkuvaa hoitoa, muuten viidakko kasvaa sen tilalle. Kun me puhumme unionista ja sen perusperiaatteista, äh, samanaikaisesti valeuutiset ja disinformaation määrä on lisääntynyt ja sen täytyisi vaikuttaa unionin toimiin. Toisaalta tietoisuus monimuotoisuudesta, perinnöstä ja perinteistä luo myös kunnioitusta ja yhteistyötä, joka omalta puoleltaan sitten myös vahvistaa yhteistä tunnetta kuulumisesta johonkin. Viime viikolla puheenjohtajamaa järjesti Helsingissä kon konferenssin, jossa oli kysymys siitä, millä tavalla me voimme toimia parantaaksemme perusoikeuksia ja yhteistyötä kaikkien kesken. Ja osallistujat olivat samaa mieltä siitä, että puutteet meidän yhteisten arvojemme kunnioittamisessa tekevät meidän yhteiskunnistamme haavoittuvampia sekä sisäisesti että ulkoisesti. Tänä päivänä meillä on edessämme koko joukko haasteita, jotka ovat asettaneet avoimet yhteiskunnat uhanalaiseksi. Nationalismi, disinformaatio tai väkivaltainen radikalisoituminen, muutaman vain mainitakseni. Meidän täytyy nyt varoa, että emme jää jumiin näihin populistien seirenilauluihin, jotka tarjoavat yksinkertaisia ratkaisuja näiden, nämä lupaukset, nehän täytyisi myös täyttää, mutta ne ovat myös äh, sitä kautta huono asia. Jos äh, meidän täytyy varoa sitä, että populistit äh, lähtevät hajota ja hallitse linjalle. He jakavat meidät sinun ja minuun, me ja te ystävät ja viholliset. Radikalisaatio, ääriliikkeet ovat asioita, joissa meidän täytyy lisätä toimiamme, jotta voisimme estää xenofobiaa, mukalaisvihamielisyyttä ja nationalismia. Eurooppa on maksanut raskaan hinnan näistä ilmiöistä menneisyydessä. Kahden maailmansodan kokemukset osoittivat meille, että meidän ei tule keskittyä eroihin, vaan luoda yhteinen tila, jossa voimme elää, opiskella ja tehdä työtä. Ja sitä kautta me olemme myös oppineet vuosikymmenien ajan tuomaan ihmiset mukaan, osallistumaan. Eikä meidän myöskään tule unohtaa koulutuksen tärkeää roolia ja se, että meidän täytyy opettaa meidän lapsillemme demokratiaa ja, ja medialukutaitoa. Puhemies, arvon että haluaisin lopuksi vielä painottaa, että eurooppalaisten täytyy muistaa oma historiansa, jotta voimme ottaa oppia menneisyydestä eikä toistaa meidän, menne, meidän virheitämme, kun luomme huomista. Meidän täytyy kantaa oma osumme, osuutemme, kun me suojelemme arvojamme ja silloin me suojelemme Euroopan peruspilareita, rauhaa, vakautta, demokratiaa ja vaurautta. Ja samanaikaisesti me tuemme myös kestävämpää unionia. Kuten meidän puheenjohtajamme puheenjohtajakautemme motto onkin kestävä unioni, kestävä tulevaisuus. Ja me haluamme unionin myös tuleville sukupolville. Kiitoksia tästä aihekeskustelusta ja siitä, että kuuntelitte minua. Kiitos. Kiitokset teille ja seuraavaksi komissiojäsen Avramapolos, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos, rouva puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, rakkaat kollegat. Olen todella iloinen siitä, että Tämä keskustelu on nyt, koska ei ole parempaa aikaa keskustella yhteisestä historiastamme kuin lähdemme sitten yhteistä tulevaisuutta muotoilemaan toisen maailmansodan jälkeen ja Euroopan vaalien jälkeen on ollut paljon keskustelua siitä, mitä Euroopan unioni on ja mitä tämä käsite tarkoittaa kansalaisillemme. Itse asiassa Euroopan unioni ei ole pelkästään vain käsite, vaan kysymys on suurimmasta ja kaikkein kouriin tuntuvammasta poliittisesta, juridisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta projektista, joka muovaa arkielämäämme. Jos voi jatkuvasti matkustaa vapaasti ylittää rajoja, jos voi mennä ulkomaille samaan äh, hintaan, äh, soittaa ulkomaille kuin kotona, jos voi opiskella toisen maan yliopistossa ja saada siellä tehdyn tutkinnon tunnustettua, tämän EU mahdollistaa. Ja jotta voitaisiin todella näitä äh, mahdollisuuksia ja vapauksia arvostaa, meidän täytyy ymmärtää, mistä ne tulevat meidän täytyy muistaa. Ymmärrätte varmasti, että nämä saavutukset eivät tipahtaneet taivalta, vaan niiden eteen taisteltiin kovasti ja ne ansaittiin kovalla työllä. Tänä vuonna muistamme sitä, että 30 vuotta sitten Berliinin muuri murtui ja yli 60 vuotta sitten taas luotiin yhteisen markkinamme perustan perusta EU:ssa. Ja tämä unioni on rakennettu niille äh, sille tuhkalle, joka peitti mantereemme 80 äh, vuotta sitten ja joka oli todella pimeä luku Euroopan unionin historiassa. Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoitus äh, Saksan ja Neuvostoliiton välillä 39 toi paljon kärsimystä totalitaaristen järjestelmien kautta. Tällä hetkellä meillä on paljon erilaisia vapauksia. Voimme matkustaa ilman rajoja, puhua, kirjoittaa, protestoida ja tehdä mitä tahansa työtä ja elää siellä ja siten kuin haluamme. Nämä vapaudet ja oikeudet on ansaittu ja myös tulevien sukupolvien täytyy myöskin muistaa, että näiden saavutusten takana ovat ne sukupolvet, jotka kärsivät noista kauhistuttavista ajoista. Meidän ei pidä myöskään unohtaa sitä, että tämmöisessä EU-ssa, kun ne nyt elämme, niin vain nykysukupolvet ovat sellaisia, jotka eivät ole sotaa kokeneet, joten meidän täytyy edelleen kunnioittaa niitä taisteluita, joita edeltäjämme ovat taistelleet. On elintärkeää, että täysin ymmärrämme ne perusarvot, joille Euroopan unioni ja eurooppalainen demokratia rakentuu, eikä koskaan tätä pidä pitää itsestäänselvyytenä. Viime vuosien aikana useita haasteita ovat useita haasteita on varjostanut, tullut varjostamaan Euroopan työtä, tietä, disinformaatio, maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, Brexit, ilmastonmuutos, no, mainitsen vain joitakin, terrorismi. Ja valitettavasti nämä haasteet ovat nyt nationalistien ja populistien kautta tulleet sellaisiksi aseiksi, että väitetään, että vain äh, sulkemalla itsemme äh, johonkin tilaan voimme ne välttää. Tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. Emme pysty pitämään näitä vaaroja ulkopuolella. Jos jotakin pystymme menneisyydestä oppimaan, niin äh, se on se, että me voimme vain kohdata ne yhdessä luottamuksella. Euroopan unionia ei ole rakennettu eristyneisyydessä ajatuksella me heitä vastaan, että kaikkein vahvin selviää, vaan olemme pohjanneet arvomme solidaarisuuteen siihen, että teemme työtä yhdessä, että jaamme vastuuta ja että pyrimme suojelemaan kaikkein haavoittuvimpia, kaikkein heikoimpia entistä enemmän meidän täytyy muistaa näitä menneisyyden oppitunteja, koska jos me emme tunne historiaamme, vaarana on, että menneisyyden virhe toistetaan ja tästä syystä meidän täytyy edelleen pyrkiä siihen, että menneisyyden muistot pysyvät elossa ja tällä tavalla voimme mennä eteenpäin ja rakentaa tulevaisuutta yhdessä. Tämän ei pitäisi koskaan kuitenkaan tapahtua sen kustannuksella, että jonkun maa tai yhteisö tästä kärsii. Me voimme olla patriotteja ja eurooppalaisia yhtä aikaa. Ja sen takia meidän pitäisi aina pyrkiä siihen, että ojennamme kätemme muille ja otamme huomioon moninaisuuden. Vain yhteisen eurooppalaisen toiminnan kautta me voimme ottaa huomioon kansalaisten huolet ja kaikkein tärkeintä on pitää kiinni ja vahvistaa yhteistä eurooppalaista taloamme. Mutta tämän ei aina pidä tulla hallituksilta välttämättä, vaan me voimme myöskin voimauttaa kansalaisia, kansalaisyhteiskuntaa, jotta yhdessä myöskin he voivat osallistua tähän. Euroopan komissio on ollut nyt johdossa tässä ohjelmassa, jossa halutaan EUn arvot, rauha ja kaikkien hyvinvointi ottaa huomioon. Tämä ensimmäistä kertaa vuonna 2004 aloitettiin ja tarkoituksena oli saada Euroopan kansalaiset lähemmäs EUta. Ja sen rahoitus on ollut myöskin huomattavaa ja tällä tavalla on pyritty saamaan ihmiset lähemmäs EUta ja sitouttamaan heitä. Muistiperintö on yksi tämän ohjelman osasia ja sen kautta haluamme erityisesti muistaa näitä totalitaarisia järjestelmiä ja sitä, että Eurooppa nyt tämän historiansa muistaa. Haluamme muistiperinnön tietoisuuden herättämisellä ilmoittaa, että on hyvin tärkeää ja kriittistä pitää kenen näistä arvoista. Suvaitsevaisuus, yhteinen ymmärrys, kulttuurivälinen vuoropuhelu ja sovitus, nämä ovat tapoja, joilla pääsemme menneisyydestä eteenpäin ja rakennamme tulevaisuutta. Noin 100 000 kansalaista ovat suoranaisesti joka vuosi mukana näissä eurooppalaisissa muistiperintöhankkeissa. 2019 45 eurooppalaista hanketta toteutettiin ja ne saivat kaiken kaikkiaan 3 miljoonaa euroa rahoitusta ja tarkoituksena on erityisesti ollut keskittyä kansalaisten osallistumiseen, kun kysymys on totalitaarisista järjestöistä, antisemitismi, romaanien vastaisuus, homofobia ja kaikki muut tällaiset suvaitsemattomuuden muodot, myöskin demokratinen siirtymä ja liittyminen Euroopan unionin ovat myöskin olleet näitä aiheita. On muistettu myöskin keskeisiä historiallisia kulmakiviä Euroopan historiassa, kuten esimerkiksi 99, 39, 49 rauhansopimuksen, jolla toinen maailmansota saatiin päättymään, myöskin holokaustia ja sen vaikutuksia on haluttu muistaa. Ja kiitokset näiden kaikkien osallistumisten ja resurssien. Olemme luoneet sellaisen resurssin ja liikkeen, jossa nämä erilaiset katastrofit on voitu ottaa huomioon. Kaikkein tärkeintä tässä ohjelmassa on myös se, että kansalaisia yhdistetään toisiinsa. Esimerkiksi tämän vuoden huhtikuussa olemme pitäneet korkean tason tapahtuman, jossa pyrittiin juuri näihin asioihin puuttumaan. Yli 300 osallistujaa ympäri Euroopan osallistui siihen ja yhdessä kollegoitteni Jurvan ja muiden kanssa pystyimme ottamaan esille tärkeitä kansalaisille tärkeitä aiheita. Ja yksi näistä aiheista oli nimenomaan moninaisuus siinä, kuinka erilaisia muistiperintöjä Euroopassa on. Joillakin mailla todellakin on hyvin omia kokemuksiansa kolonialismista tai totalitarismista. Ja äh, on olemassa faktoja, mutta yhtä yksittäistä tut- totuutta ei ole siitä, minkälaisia kokemuksia kullakin voi olla. Ja kysymys kuuluukin, kuinka voimme sovittaa, äh, kuinka äh, nämä erilaiset muistot voidaan sovittaa yhteen, kuinka voimme tälle äh, rakentaa ja kuinka voimme tehdä tästä Euroopan unionin voimavaran tulevaisuutta vasten. Ja minä luotan siihen, että muistiperinnön vahvistaminen on myöskin uuden komission prioriteetti. 2018 toukokuussa komissio on ehdottanut uutta välinettä joka olisi tällainen rahasto, joka toisi lisää mahdollisuuksia kansalaisille saada rahoitusta ja erityisesti muistiperintöä voitaisiin tätä kautta edistää. Ja tätä kautta voidaan taata tämän aikaisemman ohjelman jatkuvuutta. Uskon EUn potentiaaliin, Euroopan unionin arvojen vartijana se voi olla. Ja toivon myöskin, että kaikki kansalaiset ja kaikki heidän elämänsä eri puolet voidaan ottaa huomioon, että he voivat myöskin osallistua siihen, kun rakennamme ja vahvistamme entistä tiivimpää Euroopan unionia ja Me komissiossa ja minä henkilökohtaisesti olemme jatkuvasti sitoutuneita näihin arvoihin ja myöskin historialliseen vastuuseen. Tämä on vain ainoa tapa, kuinka eurooppalaiset johtajat, poliittiset ja kansalaiset poliittiset johtajat ja kansalaiset voivat yhteistä tulevaisuutta, tuottaa. Kiitokset huomiostanne ja odotan innolla mielenkiintoista keskustelua tästä aiheesta. Kiitos hyvä komission jäsen ja nyt lähdemme keskusteluun. Kollega Jyknveni Tjene, EPPstä yksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minä puhun Liettua. Molotov-Ribbentrop-paktas Molotovin Ribbentrop Ribbentropin sopimus äh, salaisine lisäpöytäkirjoinen teki natseille ja kommunisteille mahdolliseksi jakaa Euroopan kahtia ja ajaa Eurooppa toiseen maailmansotaan. Tuo sota aiheutti ennennäkemätöstä kärsimystä, holokaustin, äh, gulagit, äh, ihmisten pakkosiirtoja. Minä siir- synnyin mietityssä Liettuassa, enkä olisi koskaan voinut kuvitella, että jonkin päivänä olen tässä täysistuntosalissa Euroopan parlamentin jäsenenä. Minun henkilökohtainen historiani osoittaa, kuinka Euroopan unionin laajentuminen ja NATO ovat pystyneet hyvin poistamaan menneisyyden jakolinjat. Siitä huolimatta 80 vuotta Molotov-Ribbentropin sopimuksen allekirjoituksen jälkeen sen haitalliset vaikutukset tuntuvat yhä. Ukraina, Moldova ja Georgia tuntevat ne. Tämä johtuu siitä, että Venäjä aina esiintyy uhrina ja äh, tukee Stalin kulttia. Euroopalle historiasta on tullut jonkinlainen valhe. Eurooppahan syntyi tragedian seurauksena sellaisen tragedian, jonka tyrannit aiheuttivat. Tästä syystä meidän ei tule pohtia vain menneisyyttä, mutta ennen kaikkea tulevaisuutta niin, ettei tällainen historia enää koskaan toistu, eivätkä nämä jakolinjat koskaan palaa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi kollega Blinkevich Jute, SND-ryhmä. Ačiū pirmininkė. Gerbiama ministrė, gerbiamas komisarė. Kiitos puhemies, arvoisa ministeri, rakkaat kollegat, muistiperintö on identiteettimme pohja Euroopassa, mutta myöskin maissamme. Meillä on oma kansallinen historiamme, mutta olemme kuitenkin myöskin eurooppalaisen historian yhteen sitomia. Historian kulussa on ollut äh, sotia, miljoonia uhreja, natsi- ja kommunisti- ja fasistihallintoja, miehittäjiä, jotka ovat aina halunneet eliminoida historian äh, muiston ja äh, minä tulen sellaisesta maasta, jonka historiassa on ollut miehitystä, massakarkotuksia, gulakit, äh, vankileirit, äh, ja tämän, tämänpäiväinen keskustelu antaa meille mahdollisuuden muistaa, että historia ei pidä pitää minään äh, lapsipuolena, vaan meidän täytyy, eikä pidä myöskään millään lailla fasistien ja kommunistien tekoja glorifioida, äh, vaan äh, eikä myöskään vähätellä näiden brutaalien hallintojen toimia. Meidän täytyy taistella kaikkia tällaista propagandaa vastaan ja vihaa ja sivaitsemattomuutta vastaan Eurooppalainen muistiperinnön päivä on asia, jonka täytyy olla vielä näkyvämpi, jotta muistamme, minkälaisen hinnan olemme maksaneet vapaudesta, rauhasta, demokratiasta. Rakat kollegat, me olemme voimakkaita vain, jos olemme yhtenäisiä. Eurooppalaisen muistin vaaliminen ja sen siirtäminen tuleville sukupolville on meidän velvollisuutemme. Kiitos. Ja sitten jatkamme kollega Simitska Renew Europe, kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitos äh, puhemies. Kiitos komission jäsen siitä, että olette paikalla. Euroopalla ei ole tulevaisuutta, mikäli me emme muista myös meidän kaikkein pinempiä hetkiämme. Molotov-Ribbentrop-sopimus ja salaiset pöytäkirjat kuuluvat niihin se ovat ehkä olleet se kaikkein eh, brutaalisin toimi, mitä me olemme koskaan todistaneet, eh, jotka kaksi eh, kaikkein sortavinta hallintoa historiassamme allekirjoitti. Meidän ei tule koskaan unohtaa uhreja eikä niitä sankareita, jotka taistelivat heitä vastaan. Mutta meidän ei myöskään tule unohtaa siitä, että nykyinen Eurooppa syntyi vastauksena 1939 Euroopalle. Ja se, että tästä tuli tavallaan suora vasta kohta totalitaarisille maille, joita tyrannit hallitsivat. Ja tämä vastaa meidän identiteettiämme ja sen ydintä. EUhan on ehkäpä ainoa poliittinen elin, joka määrittelee itsensä tavallaan oman traagisen menneisyytensä pohjalta. Ja tärkeää on myös yhteinen historia. Meillä on yhteinen historia sekä Länsi- että Itä-Euroopassa, uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa. Ja tämä luo meille myös yhteisen pohjan huolimatta 40 vuoden jaosta kylmän sodan aikana. Ja sen vuoksi on niin tärkeää muistaa tämä päivämäärä, äh, kun ajattelemme yhteistä Eurooppaa. Ja me hyväksymme tämän päätöslauselman huomenna ja se on ihan puhdas äh, muistoperintö, mutta se on myös varoitus siitä, että menneen demonit eivät palaa, koska se mitä me näemme tänä päivänä, ääriliikkeet ja kansallismielisyys nousee ja siihen kuuluu myös antisemitismi, ja esimerkiksi maahanmuuttajien, seksuaalivähimmistöjen mustamaalaaminen. Ja meidän täytyy sen vuoksi vaalia avoimuutta, suvaitsevuutta, demokratiaa, jos ei muuta, niin ainakin niiden uhrien muistoksi. Kiitos kollega ja sitten kollega Roppe, vihreät aleryhmä. Ačiū gerbiama pirmininkė, komisarė, ministrė. Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsenet, hyvät ministerit, hyvät kollegat. Ei koskaan enää, ei koskaan enää. Nämä ovat ne sanat, jotka tulevat mieleen, kun ajattelemme 23. elokuuta 80 vuotta sitten hetkeä, jona Saksa ja Neuvostoliitto Molotov-Ribbentrop-sopimuksen allekirjoittivat. Nämä kaksi rikollista hallintoa päättivät monien maiden tulevaisuuden ja tämä päätyi sotarikoksiin ja ihmisten pakkosiirtoihin ja kansan murhaan, myöskin 50 vuoden miehitykseen osassa Eurooppaa. Eli me haluamme, että tällainen historia toistuu, eikä kyseessä ole vain menneisyys. Meidän täytyy ponnistella. Meidän täytyy ponnistella, jotta kansojen vapaata tahtoa ei koskaan murskattaisi. Euroopan unioni on ollut rauhan takaaja ja toivon, että tämä tulee olemaan totta myöskin tulevaisuudessa. Rauha on jotakin, mitä olemme rakentaneet kaikkien jäsenmaiden yhteistyön kautta. Molotovin Ribbentropin sopimus on jotakin, mitä ei saada koskaan toistaa. Ja tämä ei koskaan toistu, jos me teemme päätökset yhdessä, emmekä jossakin salaisissa pienissä piireissä ovien takana. Meidän täytyy inspiroida eurooppalaisia, eikä vain palvella pienen vähemmistön intressejä. Meidän täytyy myöskin välttää se, että kansallismielisyys jakaisi meitä ja meidän täytyy pitää tasapainoa yllä. Kiitos. Sitten jatkamme keskustelua. Vuorossa kollega Le Breton, puolitoista minuuttia. Si, madame la présidente. Kiitos rouva puhemies. 20 vuotta sitten Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa tekivät Molotov-Ribbentropin sopimuksen, joka johti toiseen maailmansotaan. Ei pidä koskaan unohtaa niitä hirvityksiä, joita nämä kaksi totalitaarista järjestelmää tekivät, natsismi ja kommunismi. Siis tämä muistamisen velvoite on Euroopalla hyvin tärkeä meidän täytyy näiden hirveyksien muisto siirtää eteenpäin, etteivät ne koskaan taistuisi uudestaan. Kuitenkin haluan varoittaa parlamenttia siitä, että nyt lähdetään instrumentalisoimaan tätä suhteessa Venäjää vastaan nykyisin jo useampia vuosien ajan Venäjä on äh, sanoutunut irti äh, Neuvostoliitosta ja sitä ei pidä enää katsoa viholliseksi. Minä haluan nyt varoittaa parlamenttia myöskin toisesta houkutuksesta, joka oli siis se, että nyt hirvittävällä tavalla äh, tämän päivän populistit ja eilisen natsit sidotaan yhteen. Rassemblement Nationalin edustajat, kansallisen liittoman edustajat nyt ovat selvästikin tässä erityisesti näissä pakolaiskysymyksissä tulilinjalla. Me haluamme jatkuvasti taistella tällaista maahanmuuttopropagandaa vastaan ja haluamme, että tämä asia opetetaan lapsille koulussa. Kiitokset. Sitten edustaja Fotiga, ECR. Dziękuję pani przewodnicząca. Zamysł dzisiejszy. Kiitos puhemies. Tämän päivän keskustelu ja päätöslauselma ovat, ovat siis nyt juuri kun meillä on 80-vuotis muistopäivä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta Hitlerin ja Neuvostoliiton välillä. Vilnassa, tämä tapahtui Vilnassa tapaamisessa, jossa Valdas Adamkus, eh, Liettu, jonka Valdas Adamkus eh, Liettuan presidentti eh, järjesti. Kahden tunnin neuvotteluiden jälkeen olemme onnistuneet esittämään nyt täällä yhteisen päätöslauselman ehdotuksen, vaikka se oli vaikeata. Ja tässä on kuitenkin vielä valoa tunnelin päässä siitä, että Eurooppa kykenisi muistamaan nämä asiat yhteisesti ja että kykenisimme kuvailemaan historiallisia tapauksia ja vetämään johtopäätökset siitä, samoin myös äh, muistamaan kaikki nämä äh, uhrit, totalitarismin uhrit ja että kunnioittaisimme myös äh, niitä sankareita, jotka taistelivat äh, näitä hirmuhallintoja vastaan. Keski- ja Itä-Euroopassa eh, taistelimme kahta hallintoa vastaan tavallaan. Ja toukokuussa meillä äh, on myös Papilechkon kuoleman muistopäivä ja hänet täytyy erityisesti muistaa. Kiitokset edustaja Giorgio puolitoista minuuttia GUE-ryhmästä. Kiitoksia puhemies. Sen jälkeen, mitä me olemme tänään kuulleet, olen sitä mieltä, että meidän täytyy tarkastella yleistä suuntaamme, historian suuria linjoja. Kreikkalaiset kommunistit olivat ne, jotka antoivat valtavan panoksen uudelle vapaudellemme. He olivat eh, niitä henkilöitä, jotka taistelivat eh, vihollista vastaan. Se tosiasia, että mm, neuvostoarmeija – osallistui toiseen maailmansotaan, teki mahdolliseksi sen, että olemme täällä tänään. Miljoonat äh, neuvostokansalaiset äh, kuolivat, äh, jotta me voisimme olla vapaita tänään. Ja nyt me pyrimme syyllistämään kommunisteja ja kommunistisia puolueita. Täällä on kätketty agenda kyseessä. Kaikenlainen vastustus pyritään purkamaan. Kun ihmiset taistelevat valtarakenteita vastaan. Ja me näemme, että Välimeri muuttuu samaan aikaan äh, hautausmaaksi. Näemme, että sotaa lietsotaan Iranin kaltaisten maiden kanssa. Ja samaan aikaan hyväksytään talousarvioita, jotka äh, ohjaavat enemmän ja enemmän varoja asekauppaan ja militarisointiin Euroopan unionissa. Tosiasia on se, että kommunismit kommunistit olivat ne, jotka taistelivat fasisteja ja natseja vastaan. Heille me olemme vapautemme velkaa. Ganz herzlichen Dank. Wir kommen zu Herrn Kollegen Radak. Kiitokset. Seuraavaksi kollega Radachowski sitoutumattomista puolitoista minuuttia. Vážení priatelia, I will speak Slovak because I'm... Aion puhua slovakia, koska olen slovakki. Historické povedomie pre budúcnosť Európy je veľmi dôležité Historiallinen tietoisuus on Euroopan tulevaisuudelle hyvin tärkeää. Meidän täytyy kuitenkin tarkkailla sitä objektiivisesti ja riippumattomasti. Monet ovat täällä äh, viitanneet Molotov-Ribbentrop-sopimukseen, joka tehtiin vuonna 1939 elokuussa. Monet unohtavat, että 29-30. Äh, äh, syyskuuta 1939 oli myös Münchenin sopimus, jossa Ranska ja Iso-Britannia tekivät sopimuksen Hitlerin kanssa ja sopivat eh, siinä minun maani luovuttamisesta. He myivät minun kotimaani Tsekkoslovakian ja tämä sopimuksen, sopimus oli syynä se, että Tsekkoslovakia miehitettiin pohjoisesta Puola ja etelästä Unkari ja lännestä Saksa. Ja tämän sopi, tämä tapahtui siis vasta tämän sopimuksen jälkeen, joka tehtiin Hitlerin kanssa. No en nyt lähde puhumaan ää, tästä menneisyydestä, koska se on tie helvettiin. Me olemme ylpeitä slovakkeja me emme anna äh, disinformaation meihin vaikuttaa. Olen erittäin ylpeä siitä, että äh, Slovakit, äh, Slovakkien ei tarvitse lähteä taistelemaan disinformaatiota vastaan, koska minun kansani on niin älykäs, että me emme usko mihinkään disinformaation. Tuli se sitten Kiinasta eli Yhdysvalloista. Meidän ei tule vääristellä historiaa eikä meidän tule myöskään lietsoa vihollisuutta esimerkiksi venäläisten suuntaan, koska nämä tällaiset vihollisuudet ovat pahoja asia. Ja se voisi johtaa siihen, että meillä on taas 6 miljoonaa kuollutta juutalaista tai 25 miljoonaa kuollutta slaavia tai saksalaisia tuhotuissa kaupungeissa Dresdenissä ja muualla. Eli meidän täytyy voittaa vihollisemme sillä tavalla, että olemme ystäviä heidän kanssa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi kollega Gaaler, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, 39 elokuussa se, mitä meidän isovanhempamme joutuivat kokemaan, oli oli pahinta, mitä meidän historiassamme on tapahtunut. Siinä oli oikeastaan kaksi ideologiaa, jotka yhdistyivät kaikkien muiden kansojen tappiokse. Kahdeksan päivää tämän jälkeen Saksa hyökkäsi Puolaan ja loppu tiedetäänkin tämä tahto siitä, että ei koskaan enää johti siihen, että pyrittiin rauhaan ja, ja vapauteen ja se onnistui vain Länsi-Euroopassa. Olen kiitollinen silloiselle kahdelle sopimusvaltiolle siitä, että meidän kansamme otettiin jossain, tai kaikki on otettu tavallaan mukaan nyt. Tämä Saksa joka on Natossa ja Saksassa mukana, kenenkään ei tarvitse enää pelätä Saksaa. Tai Venäjä, äh, joka oli oman diktatuurinsa uhri ja on myös äh, ansainnut sen, että kenenkään kansojen ei tarvitsisi tänä päivänä pelätä venäläisiä. Ikävä kyllä kuitenkaan Venäjän politiikka ei anna toivoa siitä, että voisimme uskoa siihen. Sen vuoksi meidän täytyy muistaa demokraattisessa Euroopassa myös se, mitä tapahtui ja miten se oli mahdollista. Kiitos. Kiitos kollega Galler ja sitten kollega Mixer, yksi minuutti. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia rouva puhemies. Juhlit vietimme äh, toisen maailmansodan äh, alun 80 äh, muistopäivää aikaisemmin tänä vuonna. On tärkeää, että muistamme ne miljoonat ihmiset, jotka menettivät henkensä taistelussa natseja vastaan. On myöskin syytä muistaa, että natsi-Saksan ja kommunistisen neuvostoliiton tekemä sopimus oli nimenomaan se syy, joka teki mahdolliseksi Saksalle vallata Puolan ja aloittaa sota. Oli tärkeää muistaa, että Mannerta ei oltu vielä kuusi vuotta myöhemmin vapautettu todellisuudessa. Miehitys jatkoi, jatkui osassa Eurooppaa puoli vuosisataa. Jos tarkastelemme näitä synkkiä historian lykyjä, lukuja, muistamme autoritarismin vaaran. Emme saa sitä unohtaa. Meidän täytyy pyrkiä demokraattista hanketta puolustamaan uhilta, jotka saattavat tulla ulkoa, mutta myöskin sisältä xenofobian, homofobian ja muun fobian muodossa. Jos vain muistamme menneisyyden, voimme välttää sen virheet ja suojella eurooppalaista äh, ajatusta. Kiitos. Vielen Dank. Es folgt... Kiitokset ja sitten kollega Görens, yksi minuutti. Kiitos rouva puhemies. Muisti on tärkeää Euroopan tulevaisuutta ajatellen. Tämän päätöslauselman tekijät olemme keskustelleet tästä ja haluamme tätä korostaa. Kysymys itse asiassa on siitä, että otamme opiksi siitä, mitä Euroopan mantereella on tällä vuosisadalla tapahtunut. Ja paras tapa tehdä se on toimia sillä tavalla, että meillä on todella historiallisia faktoja, joita ei voida kumota ja jotka on voitu kirjata historiaan. Historia on hyvin tärkeä asia ja äh, muistamisen velvollisuus täytyy korvata historian velvollisuudella. Tämä saakin minut uudistamaan pyyntöni, jonka olen jo aiemmin useasti ehdottanut myöskin täällä parlamentissa. Milloin lopultakin onnistumme kääntämään Nürnbergin pöytäkirjat kaikille Euroopan unionin työkielille. Tällä tavalla voisimme historian oppitunneilla ja myöskin kansa, yhteiskuntaopin tunneilla opettaa nuorille ja kertoa nuorille näistä hirviityksistä ja hirveistä asioista, jotka ovat tapahtuneet. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi kollega Lagodinski, yksi minuutti. Thank you. Kiitos. Miten voimme rakentaa yhteistä tulevaisuutta, jos emme muista yhteistä menneisyyttä? Kukaan ei ole immuuni muistimenetystä kohtaan. Minun kotimaassani joka toinen saksalainen ei halua käsitellä totalitäärisen Saksan historiaa. Meidän täytyy jatkaa holokaustin, juutalaisvainon, öö, tuhoamista, mutta koska tulen Berliinistä, niin vaadin, että meidän täytyy puhua myös Itä-Euroopan ystävien kohtaloista, balttien ja puolalaisten. Me olemme sen velkaa näille maille, koska olimme sodassa toisella puolella. Tämä on asia, joka meidän on herätettävä. Kun me puhumme nuorille ihmisille, jotka istuvat tuolla lehtereillä, viedään tämä kouluihin, internettiin, herätetään historia elämään. Mutta meidän on tehtävä enemmän. Meidän on ryhdyttävä kuuntelemaan ja kuultava itä-eurooppalaisten ystäviemme huolenaiheet. Kyllä, siellä on huolenaiheita turvallisuuden ja energian kanssa, että kaikki nämä liittyvät heidän traagiseen menneisyyteensä. Meidän täytyy kuulla heitä ja rakentaa yhteinen eurooppalainen ulkopolitiikka. Se on vastaus traagiseen menneisyyteen ja tulevaisuuteen. Schön, es folgt, Herr Kollege. Kiitokset, kollega Kraa, yksi minuutti. Meine Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, Ongelma tällaisten muistoperintöpapereiden kanssa on se, että siinä käsitellään aina ikäviä asioita, mutta se on välttämätöntä kuitenkin. Mutta kysy- myös siitä on kysymys, äh, mitä me muistamme. Kaikkea hyvääkin on tapahtunut. Ei meidän tule antaa vain äh, negatiivista kuvaa siitä, mikä meidän identiteettiämme äh, leimaa. Mutta jos sitten mietitään, mikä meni pieleen ja mikä aiheutti nämä rikokset, niin silloin voisin miettiä, miksi emme lähde hengellisellekin pohjalle. Onhan se absurdia, että ne, jotka ovat olleet auttamassa kommunistista terroria, ja että äh, heidän äh, jälkeläisensä äh, ovat mukana luomassa tänä päivänä muistiperintöä. Meidän täytyy miettiä, mikä luo maamme ja alueemme. Se on se positiivinen oppi menneisyydestä myös. Meidän täytyy katsoa sitä kaikkea kokonaisuutena ilman ideologioita ja että me voisimme me me voimme luoda täällä mitä tahansa, mutta jos se menee ihmisten sydänten ohi, niin eihän silloin tällä paperilla ole mitään mieltä. Kiitos. Sitten kollega Tomasic, yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Halusin käyttää puheenvuoron kommunismia, fasismia ja natsismia koskien, mutta en voi olla – hiljaa, kun kuulen, että me olemme ainut sukupolvi, joka ei ole sotaa kokenut. Hyvät naista herrat, 1991 Kroatia ei ollut osa Euroopan unionia, mutta se oli osa Eurooppaa. Minuun sattuu se, että te unohdatte Serbian hyökkäyksen Kroatiaa vastaan. Vapautemme puolustaminen johti siihen, että 8500 vapaustaistelijaa kuoli, monia siviilejä ja naisia ja lapsia kuoli, mainitsematta edes niitä miljoonia, miljoonia, joita menettiin tuhoina. Kroatian pieni valtio, jossa on 4,3 miljoonaa asukasta, ja tämä on valtava tappio sille. Oletin, että te olisitte muistaneet tämän vuonna 1991 sodan Kroatiassa, mutta unohditte sen. Kiitos. Sitten on kollega Rego, yksi minuutti. Muchas gracias. Yo... Kiitos. Minä tulen etelästä toisesta Euroopan maasta, jossa on kaikkein eniten joukkohautoja fasistisen diktatuurin jälkeen. Meillä on katuja, joissa niminä on, ja joiden nimissä muistetaan Frankon hallinnon murhaamia ihmisiä. Tämän äskettäistä historiaa ja on muistettava, että tässä päätöslauselmassa parlamentti instrumentalisoi tällaista historiaa, eikä millään lailla muista Espanjan tapahtumia. Ei pidä puhua vain menneisyydestä, vaan pitää myöskin puhua tästä hetkestä kun keskustelemme muistista, niin täytyy myöskin puhua siitä, kuinka Espanjan tasavaltalaiset taistelivat fasismia vastaan Euroopassa ja myöskin kansainväliset taistelijat olivat siinä mukana solidaarisuuden hengessä. Ja senpä takia tarvitaankin sellainen sovituksen ja muistamisen tapa, jolla otetaan huomioon myöskin nämä asiat ja myöskin nämä jouto, joukkohaudat Espanjassa sillä tällä hetkellä myöskin Euroopassa on uudenlaista fasismia ja se varmasti pääsee etenemään, jolle me nyt muista menneisyyttä ja taistele sitä vastaan. Danke, als nächstes in der... Kiitokset ja seuraavaksi Nikolau Alavanos, puolitoista minuuttia. Η σημερινή συνεδρίαση, όπως είναι... Tämän päivän keskustelu on jotakin, mikä on osoittanut jo kaikille varmaankin, että me puhu menneisyydestä, vaan tulevaisuudesta. Tässä kyseessä on kommunismin vastainen houre ja päätöslauselma on kommunismin vastainen. Se on provosoiva, eh, historian vastainen tämä meidän pitäisi äänestää kumoon, sillä muutoin ihmiset tulevat kyllä muistamaan, kuka tällaista tekstiä on tukenut. Täällä on kätketty agenda kyseessä. Tarkoituksena on ajaa ja kieltää kommunistiset puolueet, kommunistiset symbolit ja tuoda esiin ja jatkaa kommunististen liikkeiden sortoa kaikilla tasoilla, ruohonjuuritasolla. tasolla. meillä on Visegrad-maissa ja Baltian maissa eh, näitä hämäräperäisiä henkilöitä, jotka myrkyllisiä ajatuksiaan levittelevät. Se tosiasia, että Neuvostoliitto taisteli ja vaikutti fasismin murskaamiseen valtavalla tavalla, jätetään sivuun. Meidän täytyy muistaa ne uhraukset, jotka tekivät ne henkilöt, jotka natseja ja fasisteja vastaan taistelivat, ne henkilöt, jotka heitä vastaan taistelevat. Nyt heitä syytetään. Tämä viesti on kuitenkin jotakin, äh, minkä kohdalla kaikki tulevat käsittämään toteuden kommunistit pyrkivät äh, sorron päättämiseen ja siihen, että kansa kirjoittaisi historian. Kansa ei mitään päätöslauselmia kirjoita, eikä tällainen kommunismin vastainen toiminta tule onnistumaan. Ja seuraavaksi edustaja Sikorski, puolitoista minuuttia. Debata udowadnia dlaczego Kiitos e, puhemies. Tämä keskustelu osoittaa, miksi me todellakin tarvitsemme päätöslauselman, koska e, äärivasemmistokollegat sanovat, että e, Stalin voitti Hitlerin. Se on totta, mutta he eivät muista, että Stalin oli liittolainen Hitlerin kanssa. He haluavat muistaa, että kommunistihallinnot ovat vastuussa satojen miljoonien omien ihmistensä, kansalaistensa kuolemasta. Ja kollegat, äh, kollega äh, äärioikeistosta Ranskasta sanoi, että äh, Venäjä on irrottautunut Neuvostoliiton menneisyydestä, mutta ei se ole totta. Me olemme nähneet, miten Venäjän viranomaiset ja lähetystöt ähm, tavallaan ihannoivat näitä vanhoja faktoja. Me todellakin tarvitsemme tällaista muistipäivää. Ja Vitoke Pilaski oli puolalainen upseeri, joka vapaaehtoisesti lähti Auschwitziin kuten Anna Fotiga sanoi, hän olisi erittäin hyvä esikuva sen sijaan, että hänelle annettaisiin palkinto hänen käytännöstä, käytöksestä, niin kommunistit murhasivat hänet keinotekoisessa oikeudenkäynnissä. Minä tuen tätä päätöslauselmaa. Kiitokset. Sitten kollega Kammerever, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Se, että kykenemme nuorille sukupolville selittämään tänä päivänä, miten kaikki on tapahtunut eh, ja miten me voimme ojentaa kätemme, niin silloin meidän täytyy ensin muistaa, mitä eilen tapahtui. Kaikki se, mitä on tapahtunut, miten Eurooppa jaettiin rautaesiripulla, mutta meidän täytyy myös ymmärtää meidän kansojemme yhtenäisyys ja yhtäläisyydet. Ja jos me emme sitä tee, niin on mahdotonta ymmärtää meidän yhteisöämme. Ja tämä on mahdollista vain silloin, jos me suojelemme meidän kulttuuriperintöämme ja annamme mahdollisuuden muistaa ja että me annamme koulussamme myös hyvänlaatuista esimerkiksi kulttuuri- ja historiaopetusta. opetusta meidän täytyy huomioida tämä koulutuksessa, muuten se ei tule toimimaan. Ja ikävä kyllä ne leikkaukset, mitä neuvosto budjettiin teki, puhuvat ihan eri kieltä. Ja minusta ei todellakaan ole hyväksyttävää, että komission puheenjohtaja ei ole huomioinut lainkaan kulttuuria komission salkuissa. Tämä on muutettava ja todellakin odotan ja vaadin, että uusi komissio painottaa enemmän näitä alueita eikä vähemmän. Kulttuuri ja koulutus eivät enää saa olla varjossa, koska ilman niitä muistaminen ei enää loppujen lopuksi ole mahdollista. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Pagatsaru Tundua. En näe häntä täällä salissa. Sitten kollega Franz, yksi minuutti Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Ensimmäinen syyskuuta äh, vuonna 1939 alkoi äh, kauhein ja epäinhimillisen aika Euroopassa, joka äh, päättyi holokaustiin, jossa miljoonat ihmiset, juutalaiset, romanit, homoseksuaalit eh, joutuivat eh, hirvittävällä tavalla murhatuksi. Ja me, tämä aikakausi on näiden uhrien ja heidän omaistensa mielessä.